Uh, good evening. Oikein hyvää iltaa, hyvät ystävät, hyvät naiset ja herrat, arvoisat kollegat. Olen iloinen, että olette taas palanneet tänne Euroopan parlamenttiin Strasbourgiin. Ja näen, että olette nyt täynnä tarmoa, koska täällä on nyt niin kova meteli täällä huoneessa. Kukaan ei täällä kuule toistaan. Joten aloitetaanpa nyt äänestys. Meillä on tässä kaksi tuntia aikaa. Ja loman jälkeen meidän pitäisi aloittaa kyllä tietyllä tavalla tämä työmme. No niin, nyt jatketaan. E, esityslistan hyväksyminen, onko mitään huomautettavaa, ei huomautettavaa. Sitten minun ilmoitukseni, tulkkaus. Bulgaaria ja Romania. Näitä kieliä ei nyt ole käytettävissä. Niihin, niitä koppeja, siis tulkkauskoppeja ei ole. Pahoittelen nyt täällä Romanian ja Bulgarian kollegoille. Pahoittelut tästä. Tämä on mielestäni todella ikävää, mutta toivon, että kestämme tämän nyt kuitenkin näin loman jälkeen. No sitten työryhmä, joka käsitteli digitaaliunionia, tämä pidetään 21.9. keskiviikkona kello 14 ja kello, viiva, kello 16, eli siis kaksi tuntia kahdesta neljään iltapäivällä. Kyse on kyberturvallisuudesta. Tämä on tärkeä aihe. Arkaluontoisten tietojen suojelu ja kriittisten infrastruktuurien suojelu on kyseessä siellä ja kaikki jäsenet ovat tervetulleita ja myöskin ITRE-valiokunnan avustajat ja neuvonantajat ja pyytäisin, että olisitte paikalla. No sitten pöytäkirjan hyväksyminen. Tämä on teidän asiakirjoissanne mukana 15.16. kesäkuuta 2015. Hyvät ystävät, täällä jotkut vielä puhuvat, varsinkin siellä eturivissä pyydän, koska minä kuulen teidät jatkuvasti ja ymmärrän myöskin kaiken, mitä sanotte. Ja 23. kesäkuuta 2015 kaksi kokousta. Jos ei ole kommentteja, niin nämä pöytäkirjat hyväksytään näin ollen, ei kommentteja. Ja sitten koneäänestys. Otetaanpa äänestyskortit esiin. Ja pistetään sinne masinaan. Ja nyt sitten ensimmäinen äänestys. Ensin testi. Kysymys. Oletteko tyytyväisiä, että olette palanneet Euroopan parlamenttiin? Vastatkaa tähän kysymykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy yksi asset D liikaa. No niin, äänestys päättyy. No, tehän olette erittäin tyytyväisiä. Ainakin suuri enemmistö. Paljon kiitoksia tästä. 17 tyhjää kuitenkin. No niin, sitten voimme aloittaa äänestyksellä. Minä luen vain kaksi viimeistä lukua, koska nämä ovat erittäin pitkiä. Ensimmäinen tarkistus. Luen kaiken. 5228. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 08 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 3-4 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 00 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 01 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 02 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty.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 04 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 06 puolesta vastaan tyhjää konetarkistus. 06 siis kyseessä 06. Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 4-5 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 4-6 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 4-7 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 4-8 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 4-9 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 50 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 5-2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 5-3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 5-4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 0-5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 0-6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 2-2 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 5-5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 07 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 08 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 09 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 10 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 11 puolesta vastaan, 5.2.11 siis puolesta vastaan hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 5.6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 5.7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 5.8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 5.9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6-1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6-2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6-3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6-4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6-5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6-6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6-7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty,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 Arvoisa herra Bytikofer, 26 puolesta vastaan tyhjäksy, hyväksytty, 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 04 puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty, 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 97 puolesta. 13 puolesta. Aha, tarkistetaan koneäänestys. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa 13 siis kohta. Äänestys päättyy. Yksi SSD liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No, tässä kävi tuuri pahoittelut. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 00 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 01 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 02 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 03 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneäänestys loppuäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi SD. Äänestys päättyy. 50. Hienoa. Kiitos, kiitos. Kiitos paljon ja kiitoksia esittelijälle. Ja seuraavaksi siirrymme seuraavaan kohtaan, eli kohtaan kuusi. Kohti uutta kansainvälistä ilmastosopimusta Pariisissa COP21. And we go to ja käydään läpi sitten tarkistukset ja kompromissi tarkistukset Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tarkistetaan tarkistus yksitoista. Yksi S ja D liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 12. Jaha, selvä. Tarkistetaan seitsemän. Ovatko kaikki äänestäneet? Taas yksi D liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 kahdessa osassa. Osa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Selvä. 14 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Osa kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkastetaan. Äänestys alkaa. Toinen osa, tarkistus 14. Toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sekin. Äänestys alkaa. Taas yksi SED liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Myös hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää. No tarkastetaan 17. Tarkistetaan se. Äänestys päättyy. Hylä, äh, hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. 21. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan sekin. 25 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nostakaa kädet kunnolla ylös 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tarkistetaan jälleen 31. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 32 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sekin. 32. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa 33 ja päättyy. Pahoittelen taas yksi SED liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 45. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. 47 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 47. Äänestys alkaa ja päättyy. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 55 puolesta vastaan tarkistetaan 55 Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 59. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää. No en näe ihan, ihan selkeästi EPP. Kädet kunnolla ylös. Tarkistetaan. 61. 61 tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 69 puolesta vastaan tyhjää. En tiedä. Tarkistetaan 69. 69. Äänestys päättyy. Kolmella äänellä hyvä, hylätty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 73 Äänestys alkaa ja nyt päättyy. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 80 puolesta vastaan tyhjää ehkä hyväksytty, mutta tarkistetaan sekin. 80 tarkistetaan, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 83 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 85 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 86 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 87 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi 9 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 97 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 96 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 97 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 98 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 99 puolesta, vastaan tyhjää tarkistetaan 99 Äänestys päättyy. Hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan myös tuo, eli 100. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 104. Suullinen tarkistus S ja Dltä. Vastustaako joku meidän sääntöjemme perusteella neljän jäsenen? No, olkaa hyvä ja nouskaa seisomaan, kuten täysistunnossa. Vastustatteko? Selvä. Eli onko vastustajia enemmän kuin neljä? Työjärjestyksessä tämä on todettu. Eli kuten, kuten täysistunnossa 39 jokaisessa valiokunnassa neljä riittää. Tämä löytyy työjärjestyksessä, eli työjärjestyksestä, eli äänestetään ilman suullista tarkistusta 104, 104 puolesta vastaan tyhjää. Minusta oli hylätty, mutta jos haluatte, voimme tarkistaa sen. Tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää. Ehkä hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy 105. Hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 3 puolesta vastaan tarkistetaan osa 3. 115, osa 3 äänestys alkaa. äänestys päättyy. Hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten koneäänestys, loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Äänestys päättyy. Selvä, hyväksytty tuosta se näkyy. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle ja esittelijöille. Tämä meni hyvin sujuvasti tämä äänestysosuus. Sitten työjärjestyspuheenvuoro. wants to go home. Tiedän, että jokainen haluaa lähteä kotiin, mutta ihan lyhykäinen huomautus. Haluaisin todellakin kiittää esittelijä Keliä siitä, että hän on ollut todella hyvä esittelijä ja uskon, että kaikki ryhmät ovat samaa mieltä hänen tekemästään työstä, koska se mikä on todella tärkeää tulen tätä myös painottamaan myöhemmin. Meidän täytyy kyetä nyt todellakin saamaan aikaan enemmistö tässä valiokunnassa ja edustaja Kelin johdolla esittelijänä me saavutimme laajan enemmistön valiokunnassa, jota uskon, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijöille ja varjoesittelijöille. Okay. Let us go to the next point. Mennään sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Hyvät ystävät, naiset ja herrat. Hyvät ystävät, No niin, tuohon meni vain 35 minuuttia, hyvä, mutta nyt olkaa hyvät, aloitetaan kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittäminen. Hyvin tärkeä aihe. Esittelijänä Eduard Martin. Ja muistuttaisin teitä, hyvät jäsenet, että tarkistukset piti lähettää 10. heinäkuuta mennessä. Naiset ja herrat, kollegat, niin, tässäkin käytävällä. Poistuisitteko välittömästi, jos ei kerran tee mieli kuunnella? No niin, hyvä. Niin, Edward Martin, hyvin tärkeä mietintö. Ja tarkistukset piti jättää 10. heinäkuuta tänä vuonna ja niitä tuli 280 yhteensä. Ja tälle keskustelulle on nyt tunti aikaa ja nyt annan puheenvuoron herra Martänille. Ole hyvä. Five minutes. Viisi minuuttia. Niin, niin joka kerta minulle annetaan tällainen pieni palanen vain, vain aikaa. Teillä on nyt selvästi jotain minua vastaan, puheenjohtaja. No, kiitoksia puheenjohtaja. Minä yritän puhua tässä mahdollisimman lyhyesti. Kello on jo paljon ja meillä on ollut pitkä päivä, niin olen varma, että me olemme pärjänneet ainakin yhtä hyvin kuin herra Keli tässä työssä yksinkertaisesti haluaisin sanoa, että näitä tarkistuksia tuli siis 280 ja eri poliittisilta ryhmiltä ja edustajilta niitä tuli valtavasti. Ja kyse on siis kokonaisen teollisuuden alan tulevaisuudesta ja perusmetalleista. Ja kun nyt tarkastellaan näitä tarkistuksia, niin huomataan, että täällä ei ole mitään epäselvyyttä tai erimielisyyttä perustavanlaatuisista asioista. Meillä on aika suuri konsensus tässä, mutta siellä on pari asiaa, joista ollaan erityisesti samaa mieltä. Eli että perusmetalliala on Euroopalle valtavan tärkeä. Koko Eurooppa käyttää näitä, erityisesti autoteollisuus, ilmailuteollisuus, rakennusteollisuus. Ja toinen asia, josta ollaan suurelti, suurelta osin samaa mieltä, on se, että perusmetallien tuotanto on nyt kokemassa tällaista teollisuuden purkamis- purkamista, ja se käy tästä mietinnöstäkin hyvin ilmi, ja olen pyrkinyt avaamaan näitä perusmetallialan teollisuuden purkamisen syitä, ja tässäkin on yksi tai kaksi asiaa, jotka erityisesti haluttiin tuoda esiin ja joista on yhteisymmärrys. Eli äh, hiilen hinta, joka on tässä uhkana. Ja sitten se, että meillä ei ole ollut tarpeeksi vahvoja polkumyynnin vastaisia toimia aiemmin ja kilpailu on vääristynyt. Ja sitten kolmanneksi hinnat ovat olleet hyvin korkealla, sähkön hinnat nimenomaan, ja sähkön hinta on ollut hyvin epävakaata ja, ja siinä on ollut paljon häiriöitä. Eli uudistuksia tarvitaan ja eräs kaikkein tärkeimmistä toimista, jota tässä ehdotetaan, ovat nämä rajoilla toteutettavat sopeuttamistoimet. Se ei ole mitään kilpailua vääristävää tai kilpailun vastaista toimintaa, vaan kyse on toimesta, joka tekee kilpailusta tasapuolisempaa ja tällä tavoin saadaan myös investointeja vähähiiliseen teknologiaan, joita tässä on peräänkuulutettu jatkuvasti. Ja tämä toisaalta sitten suosisi vähähiilistä teknologiaa kehittäviä valmistajia. Ja tämähän, tämäkin politiikka perustuu tietenkin vähähiilisen energian suosimiseen. Ja tämä voisi olla valtava etu Euroopalle, jos nyt lähdetään, lähdetään rahoittamaan näitä ratkaisemaan tärkeitä investointeja. Eli se voisi olla meille suuri etu, suuri etu yrityksille kilpailussa. Eli tässä hieman sitä perustelua, jota olemme mietintöön laatineet. Tässä on valtavasti mahdollisuuksia esimerkiksi, minkälaisia arvioita ja tehdään näistä eri, eri toimenpiteistä. Se on eräs asia, minkälaisia eurooppalaisia aloitteita meillä on. Meidän täytyy jatkaa tässä samassa hengessä, jotta tällaista hiilivuotoa ei pääse tapahtumaan nyt ei kannata toimia niin, että toimitaan protektionismin keinoin. Siitä ei ole kyse, vaan kyse on siitä, että Euroopan ulkopuolella toimivat tuottajat saavat tuoda tuotteitaan Eurooppaan ilman mitään päästörajoituksia tai läpinäkyvyyttä. Eli me haluamme tällaisista asioista eroon ja tarkoitus on suosia parempia tuottajia ja se on koko alan ja investointien eduksi. Ja aivan kuten sanoin, niin me haluamme myös tukea energiatehokkuutta ja uusia teknologioita. Ja muistuttaisin vielä, että ihan muutama kuukausi sitten me keskustelimme tästä asiasta, josta juuri äänestimme, ja puhuttiin näistä maista, joita vastaan Eurooppa täytyy kilpailla, että miten me voisimme lähettää vahvan signaalin muulle maailmalle ja, ja siihen nämä rajoilla toteuttavat sopeuttamistoimet olisivat yksi keino. Se olisi tällainen väline, jolla voitaisiin uudelleen teollistaa Eurooppaa. Siellä on muutamia tarkistuksia, jotka menevät varsin vahvasti tähän suuntaan ja minä tuen niitä. Ja tämä voisi toimia myös rahoitusvälineenä, jolla voitaisiin rahoittaa vihreä, vihreitä toimia vihreistä rahastoista. Ja siellä on muun muassa 100 miljoonan dollarin mm, rahoitus tämän tyyppisiin toimiin. Ja varsinkin jos Pariisissa tulee pakottavia, sitovia välineitä käyttöön, niin silloin tällaisen, tällaisten investointien tekeminen on entistä tärkeämpää. Läpinäkyvyys, tiedonsaanti, velvollisuus siihen, Siihen meillä on miltei täysin kattava yksimielisyys äh, tässä valiokunnassa äh, ilmastoasioissa ja minä kiitän edustajia ja poliittisia ryhmiä, jotka ovat äh, pyrkineet edistämään näitä hyviä käytäntöjä ja haluavat tehdä sitä tällä perusmetallialalla ja perusmetalliteollisuudessa – me tarvitsemme tietoa päästöistä ja siitä, miten ne vaikuttavat työntekijöihin ja, ja ympärö, ympäristön asukkaisiin. E, sitten nämä ilmaiset päästökiintiöt, se on eräs asia, kuinka niitä huutokaupataan. Ja sitten jonkinlaisen tiedotus- ja konsultaatiokomitean luominen. No sitten meillä on aiheita, joissa täytyy löytää kompromissi, muun muassa välineiden kaupallistaminen – ja niiden arvottaminen, se miten niitä verrataan toisiinsa, sitä äh, pitää vielä käydä läpi ja katsoa, kuinka noita tarkistuksia on muokattu. Sitä voidaan tehdä tämän päivän keskustelussa. Ja lopuksi, puheenjohtaja, niin me kaikki varmasti haluamme tässä edistää ennen kaikkea kiertotaloutta, aineiden kierrättämistä – ja se on hyvin strateginen ja tärkeä tavoite Euroopalle, jotta saataisiin tämä hiilidioksidin hinta mukaan tähän kiertotalouteen. Ja keskiviikko aamupäivällä ei vaan iltapäivällä meillä on kokous, jossa pyrimme löytämään kompromisseja, mutta onneksi mitään suuria erimielisyyksiä ei tosiaan ole. Kiitoksia paljon kollega tästä puheenvuorosta ja kaikista selvityksistä. Nyt sitten esittelijät ja koordinaattorit. Pari minuuttia koordinaattoreille. Ensin EPPn puolesta edustaja Salini. La, come, come abbiamo potuto eh, rilevare nel, nell'ultima. Kiitos. Kuten eh, kun, olemme keskust, kun keskustelimme tästä aiheesta edellisessä kokouksessa, niin voin vahvistaa tämän hyvin positiivisen ilmapiirin tehdystä työstä yleiset suuntaviivat ja ne pilarit, joille tämä mietintö perustuu, ovat sellaisia, joita me voimme tukea. Tässä on hyvällä tavalla päätetty keskittyä siihen, että uudelleen käynnistetään eurooppalainen talous ja siinä käytetään tavallaan lautana eurooppalaista teollisuutta. Joten ottaen huomioon kaikki mahdolliset äh, uhkakuvat, jotka voisivat äh, heikentää koko tätä aihetta, äh, niin kuuluvat muun muassa energia ja erityisesti energian hinta. Nämä ovat asioita, joita minun ryhmässäni on myös käsitelty paljon. Jotkut valtuuskunnat suhtautuvat tähän kevyemmin kuin toisin, mutta minusta olisi tärkeää, että antaa esittelijälle mahdollisuus selittää täysin, mistä tässä uudistuksessa oikeastaan on kysymys. Minua ainakin kovasti tämä kiinnostaa. Olen tuonut ajatukseni esiin aikaisemmissakin kokouksissa. Toin esiin muutamia hyvin kriittisiäkin asioita äh, hyvänlaatuisesta hallinnasta niin, että me pääsisimme eteenpäin äh, päästökaupassa ja äh, se on myös tärkeää myös tähän keskusteluun. Ja minusta on tärkeää viedä se kuitenkin päätökseen koko tämä keskustelu ennen kuin me lähdemme keskustelemaan erikseen päästökaupasta ETSstä. Mitä tulee sitten epäsuoriin kustannuksiin, esittelijä ihan oikeutetusti sanoo, että kompensaatiot ja niiden erilaiset menetelmät aiheuttavat vääristymiä markkinoille, joten me voisimme miettiä sitä, että poistettaisiin kompensaatio epäsuorissa kustannuksissa. Minä tiedän, että tämä vaikuttaa kilpailuun, mutta uskon kuitenkin, että kaikilla pitäisi ehkäpä olla kunnolliset kompensaatiot epäsuorille kustannuksille. Minun maani on hyvä esimerkki siinä, että tätä kompensaatiota maksaa valtio, valtion interventiota, mutta sitten on maita, joissa tämä on tehty hyvin väärälläkin tavalla, joten ratkaisu voisi olla se, että saataisiin aikaan tasapainoa markkinoilla, saataisiin siitä, että standardisoitaisiin nämä kompensaatiot koko Euroopassa. Mutta kuten sanoin, suhtaudun positiivisesti siihen, mitä täällä on tehty ja sanottu. Ja on tärkeää myös parantaa täytäntöönpanoja ja esimerkiksi teollisuuden uutta perustamista. Sitä voidaan tehdä Esirin kautta esimerkiksi ja voimme jatkaa tätä keskiviikkona vielä. And. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi sitten ECRn puolesta edustaja Tosanovski, olkaa hyvä. Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron. Ensinnäkin oikein paljon kiitoksia edustaja Martin siitä, että hyvin painokkaasti tässä edistätte Euroopan perusmetallialan tilannetta maailmanlaajuisesti ja niin kuin tästä luonnoksesta nyt käy ilmi, tämä on, on suuri ongelma pitää tämä teollisuuden ala hengissä Euroopan unionissa tässä hyvin monimutkaisessa järjestelmässä ja varsinkin siten, että se heijastelee markkinoiden tilannetta. Tämä on ensimmäisiä asiakirjoja, missä painotetaan perusmetallialan tärkeyttä Euroopassa ja uskon, että varmasti seuraavatkin pohdinnat ovat yhtä hedelmällisiä kuin tämä. No mitkä ovat nyt sitten nämä tämän teollisuuden alan ongelmat maailmanlaajuisesti? Tässä ECR on hiukan eri linjoilla kuin te. Me emme ole vakuuttuneita siitä, että suurempi hallinnollinen taakka ja tarkistusten ja valvonnan lisääminen auttaisi tätä hyvin tärkeää ja monimutkaista sektoria millään tapaa. Mielestäni tämä asiakirja osoittaa meille, miten riittää käsittämätön ja monimutkainen ETS-järjestelmä on. Me kaikki tiedämme tämän, me olemme käyneet hyvinkin vaikeita keskusteluja järjestelmän ylläpitämisestä tai, ei, tai sen purkamisesta. Ja tämä teollisuuden on mielestäni äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, miten hankala järjestelmä voi olla. Ja tästä syystä odotan jatkokeskusteluja. On käynyt ilmeisen selväksi, että ETS ei toimi tässä tapauksessa ja se vain hankaloittaa tilannetta pitkällä aikavälillä. Ehkäpä meidän tulisikin tarkastella muita menetelmiä ja järjestelmiä, aivan niin kuin edustaja Maasin aivan oikeutusti totesi. Monet tuonnit ovat eduksi, koska tämä hyvinkin painava hallinnon järjestelmä ei aiheuta ongelmia niille, vaan eurooppalaisille yrityksille. Mutta ETS kysymys on aivan eri keskustelun aihe ja meidän tulisikin puhua siitä myöhemmin. Kiitoksia vielä kerran tästä erittäin tärkeästä asiakirjasta. Kiitoksia siitä, että painotitte perusmetallisektorin tärkeyttä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Alden puolesta, edustaja Miller. <laughs> First of all, I'm very pleased. Kiitoksia. Onneksi ehdin paikalle. Haluaisin kiittää esittelijää ja kaikkia kollegoja tästä jo tehdystä työstä. Tämä mietintö osoittaa sen, että kaikki poliittiset ryhmät ovat tästä asiasta hyvin kiinnostuneita – tarkistuksia tuli 279, hyvin suuri määrä, ja se osoittaa osaltaan sen, kuinka suuresta asia- tärkeästä asiasta on kyse ja kuinka suuria muutoksia tällä alalla on koettu. Meidän täytyy varmistaa, että perusmetalliala pysyy kilpailukykyisenä maailmanlaajuisesti ja pitkällä aikavälillä. Tästä mietinnöstä ja tarkistuksista näkee, että haasteita on periaatteessa kaksi. Ensinnäkin se, että ilmaston muutoksen vastaisia toimia kaivataan ja toisaalta pitää sitten varmistaa, että eurooppalainen teollisuus pysyy kilpailukykyisenä maailmanmarkkinoilla. Tämä tulee olemaan suurimpia aiheitamme tulevassa keskustelussa ja joskus se voi aiheuttaa myös ristiriitoja. Minä olen tehnyt joukon tarkistuksia, joilla peräänkuulutetaan kaiken kattavaa lähestymistapaa ilmastonmuutokseen, mutta myös sen ratkaisemiseen, että ala pysyy kilpailukykyisenä. Tämä asia pitää kuitenkin nähdä kontekstissa muihin tärkeisiin asioihin, kuten TTIP-neuvotteluihin e ja energianeuvotteluihin. Siksi olen tehnyt tarkistuksia ja muutkin ovat tehneet niitä tarkistuksia, joilla pyritään ennen kaikkea ta- takaamaan se, että kilpailu on tasapuolista eri maiden välillä. COP21 on tulossa Pariisissa joulukuun alussa ja minä uskon, että tätä mietintöä kannattaa tarkastella tuon tärkeän konferenssin kontekstissa erityisesti kun puhutaan siitä, että miten hiilidioksidia voitaisiin säädellä ja rajoittaa maiden rajojen kohdalla. Kiitoksia tästä mietinnöstä. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Seuraava puhuja Guen puolesta on edustaja López Berneo. Olkaa hyvä. Gracias, presidente. Agradecemos mucho el informe. Kiitos, puheenjohtaja. Olemme kiitollisia, tästä, kiitollisia esittelijän työstä Minun ryhmäni on esittänyt 13 tarkistusta ja niissä on kysymys kaiken näköisestä aina siitä, äh, että pitäisi olla korkeampi äh, taso kiertotalouden vastuissa. Me haluamme siis äh, parantaa kierrätystä. On tiettyjä asioita, jotka ovat ovat meille erityisen tärkeitä, kuten esimerkiksi se, että tarvitaan enemmän ja suurempia julkisia investointeja, joissa määritellään ja huomioidaan myös alueellinen yhteenkuuluvuus ja teollisuuden kehitys. Sen lisäksi meidän täytyy myös kerätä ja, ja varastoida hiilidioksidia. Kogas Espanjassa on erittäin tärkeä yritys, joka työskentelee tämän alan tutkimuksessa ja innovoinnissa ja sen lisäksi he työskentelevät päästöjen vähentämisen parissa myös. Ja sehän on asia, jota meidänkin on jatkettava. Sen lisäksi meidän on myös äh, panostettava työmarkkinaosapuoliin, jotta voidaan välttää polkumyyntiä ja panostaa hyvin työpaikkoihin. Sen lisäksi meidän täytyy huomioida sähkön hinta ja toisaalta rakennetoimeet ja huolehtia siitä, että niiden välinen kuilu ei kasva liian korkeaksi, koska se hyödyntää vain yksityisiä yrityksiä. Sen lisäksi me haluamme, että kun on, että myös painotetaan tällaisia pitkän aikavälin sopimuksia samoin kuin bilateraalisia sopimuksia energiaintensiivisille yrityksille, niin että saataisiin tiettyä varmuutta investoinneille. Meidän täytyy työskennellä tässä asiassa tiiviisti eteenpäin, koska Euroopassa tämä on tärkeä ala ja täytyy huolehtia siitä, että työpaikkoja ei katoa. EFD. Kiitoksia EFDDn puolesta. Edustaja Borelli, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tässä käyttää tilaisuuden hyväksi ja kiittää esittelijää aivan erinomaista työstä. Tämä on todellakin työtä, jota tehdään myöskin paikan päällä ja hienoa, että tässä nyt edetään näin pragmaattisesti ja että tässä pyritään samaan aikaisiksi yhtäläiset kilpailuedellytykset eurooppalaisten tuottajien ja ei-eurooppalaisten tuottajien välillä. Ja mielestäni meidän pitäisi tässä ryhtyä heti toimenpiteisiin, varsinkin jotta saisimme tuon kilpailuedun takaisin, että voisimme edistää investointeja Tämä tässä ei kuitenkaan ei suljeta pois eh, sitä mahdollisuutta, että tässä muitakin tavoitteita olisi, esimerkiksi päästökauppajärjestelmää uudistettaisiin tai että meillä olisi hiilivero. Eh, tämä väline saattaisi johtaa myöskin siihen, että, että tällaiset järjestelmät sitten eh, löytäisivät tiensä myöskin muualle kuin Eurooppaan ja mielestäni on tarpeen myöskin tässä tarkastella muita strategisia innovatiivisia välineitä, jotta hiilidioksidipäästöjä todellakin voitaisiin vähentää. Sitten puhuisin vielä toisesta prioriteetista, eli siitä, että kaikki sidosryhmät ja paikallisväestö otettaisiin mukaan päätöksentekoprosessiin. Tämä on mielestäni ratkaisevaa, jotta tässä otettaisiin huomioon työsuojelua työntekijöille, voitaisiin taata myöskin työterveyden taso ja on tärkeää, että me tässä autamme hankaluuksissa olevia yrityksiä ja tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeää ja myöskin esittelijä on tämän ymmärtänyt. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Kitchen Darling. And, um, kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia Eduardille tästä mietinnöstä. En puhu tässä omien tarkistusteni puolesta, vaan haluan edustaa tässä sellaista aluetta, jolla on hyvin vahvaa perusmetallialan teollisuutta. Ja tuo teollisuus on nyt moninaisten haasteiden edessä. Haasteita tulee joka suunnasta ja tämä mietintö on hyvin tärkeässä asemassa ja sen ajoituskin on hyvä. Mitään uudelleen teollistamista Euroopassa ei tapahdu, jos nämä perusalat eivät ole kunnossa. Meidän tulee tukea näitä tärkeimpiä aloja, muun muassa metalliteollisuutta. Ja eräs tärkeä asia vakaan teollisuuden, teollisuuden aikaansaamisessa on hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. Minä kannatan sitä todella voimakkaasti, osin siksi, että omalla alueellani on aloitettu ensimmäinen alueellinen talteenoton ja varastoinnin klusteri muun muassa kemian teollisuudessa – ja tällä tavoin me voimme viedä asioita eteenpäin. Tuen sitä, että otetaan mukaan tuo hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. Olen tukenut muun muassa tarkistusta 129 Mia Petralta. Siinä muun muassa tuetaan erilaisin politiikoin niitä, jotka tukevat tätä teollisuutta ja puhdistavat perusmetalliteollisuutta. Eli suositaan niitä, jotka toimivat jo vahvasti ja vastuullisesti ja ne voisivat saada jonkinlaisia, jonkinlaisia etuja äh, kiintiöiden suhteen ja meidän täytyy samaan aikaan välttää tätä hintojen polkemista, tuotteiden polkumyyntiä ja pitää huolta siitä, että meidän kaupan välineemme ovat ajan tasalla, koska sitä teollisuus meiltä edellyttää. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kumpula Natri. Thank you, thank you, Chair. Uh, I... Kiitos puheenjohtaja. Minusta on todella tärkeää käynnistää tämä istuntokausi tärkeällä asialla. Tämä on hyvin perustava asia ja esimerkiksi Suomi on hyvin riippuvainen ja myös tuottaa paljon, ei ainoastaan metsäteollisuutta, vaan myös metallia. Mutta olen nyt ollut ensimmäisen vuoden parlamentissa ja tavannut eurooppalaisia edustajia, olemme todella järkyttyneistä järkyttyneitä äh, siitä kilpailusta, mitä käydään esimerkiksi Kiinan kanssa, jossa hintoja painetaan äh, epäreilulla kilpailulla, joten meidän täytyisi miettiä, millä tavalla kilpailu olisi globaalisti oikeudenmukaista, samoin kuin toinen kysymys, joka ei ole niin helppo, eli oikeudenmukainen reilu kilpailu Euroopan sisällä. Ja kun me odotamme, että komissio tässä nyt valmistelisi jotain näistä epäsuorista kustannuksista ja suuntaviivoista, Onko meillä mitään näkemystä tästä? Tässä uudessa parlamentissa, koska en välitä siitä, äh, mitä vanha parlamentti on sanonut, vaan nyt meitä on niin paljon uusia. Onko meillä yhteinen näkemys Itren valiokunnassa siitä, mitä eurooppalainen reilu kilpailu merkitsee? Ja ne, jotka seuraavat tarkkaa sitä, mitä tapahtuu, niin äh, valtion äh, tuki suuntaviivat eivät riitä, jos puhutaan metallisektorin reiluudesta. Meillä on ETS-lista, sitten meillä on äh, hiilidioksidivuotolista ja sitten meillä pitäisi olla myös valtionavusta yleiset suuntaviivat niin, että Euroopassa olisi reilu kilpailu ja sitä kautta voitaisiin parantaa ilmastoa, ilmastonmuutoskonferenssia äh, Pariisissa muun muassa. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi vierailevia puhuja tässä Intan puheenjohtaja Bernd Lange. Ja. Niin, oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä edelleen varajäsen, en siis mikään vieras. Puheenjohtaja, mielestäni tämä suunta tässä on aivan oikeanlainen, että me haluamme vahvistaa terästeollisuutta Euroopassa siten, että pyrimme vahvistamaan tutkimusta ja myöskin eh, sitä, että otamme työntekijät ja työnantajat mukanaan. Mutta mielestäni tämä voitonjako on ongelmallinen, koska olen vakuuttunut siitä, että me saamme näin aikaiseksi uuden byrokraattisen elementin, koska mehän sitten hyvin tarkasti eh, tässä eri tuotteille määrätään tiettyjä hintoja ja tässä tulee hyvin monimutkainen järjestelmä viennin ja tuonnin kannalta. Ja sitten meillä on paljon tuollaisia arvonlisäketjuja, jotka eh, menevät rajat yli, joten myöskin eurooppalaiset terästuottajat ovat tuonnista riippuvaisia. Ja mielestäni tällaiset maksut estävät näitä arvonlisäketjuja. Mielestäni nämä rajamaksut ovat myöskin kauppasopimusten vastaisia, joista me olemme sopineet. Ja, ja ehkä jopa on vastaisia, sopimusten vastaisia, ja tätä varmasti sitten myöskin tultaisiin tarkastelemaan oikeusteitse. Ja totta kai tällä on myöskin poliittisia viestejä. Jos me nyt avaamme markkinat esimerkiksi Ukrainan teräkselle, niin me tuemme tällä myöskin Ukrainaa. Ja jos nyt sitten koska siis ilmastopolitiikka siellä ei ole kovinkaan kehittynyttä, niin mehän blokeramme sitten omat markkinamme näiden tuotteiden osalta. Joten eikö olisi järkevämpää, arvon kollegat, katsoa, että nämä kaupan suojan välineet, eikö niitä pitäisi suojella, koska neuvostohan tällä hetkellä jumiuttaa nämä välineet – koska sitten voisimme varmistaa, että jos yhden maan ja yhden tuotteen kohdalla voimme varmistaa, että ympäristön polkumyyntiä tapahtuu, niin sittenhän me voisimme tässä käyttää tullimenetelmiä aivan juridisestikin oikein, jotka ovat siis VTO-sääntöjen mukaisia. Ja myöskin niissä päätöksissä, joita me olemme tehneet liittyen näihin kaupan suojavälineisiin, mahdollistaa sen, että voimme asettaa tullien tason sellaiselle tasolle, että tuo ympäristön polkumyynti sitten tasoittuu. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gajer. Ja, dankeschön, Herr Präsident. Kiitos äh, puheenjohtaja. Minä kiittäisin äh, myös äh, Eduard Martinia. Hän tietää, että minä olisin mielelläni myös itse tehnyt tämän, koska Dijsburg on yksi suurimpia metalliteollisuuden keskittymiä Euroopassa ja kuuluu minun vaalipiiriini. Sen vuoksi minulla on suuri intressi siinä, että tämä mietintö saadaan aikaiseksi, koska uskon, että meidän tulee hyvin intensiivisesti käsitellä tätä Euroopan yhtä tärkeintä teollisuuden aluetta. Metalli, teräs on hyvin tärkeä ainesosa ja sitä tehdään hyvin paljon erilaisia tuotteita. Ja aikaisemmin mahdollisesti me olemme, emme ole huomioineet tarpeellisella mielenkiinnolla tiettyjä tärkeitä teollisuuden aloja. Me tiedämme tämän tästä usein valitettavasta komission siilopolitiikka menetelmästä, jossa mennään yhtä suunta, teollisuuspolitiikka menee yhtä suuntaan ja kilpailupolitiikka toista ja kauppapolitiikka kolmatta. Ja sen vuoksi meidän tehtävämme olisikin nyt parlamentaarikkoina pyrkiä saamaan nämä neljä eri siiloa tai pilaria tasapainoon, koska Junckerin komissiossahan ne jaettiin eri tavalla. Mutta siis meidän kannaltamme tasapainoon. Täällä on puhuttu jo hyvin tärkeistä asioista, mutta ratkaisevaa on se, mitä, tai mit, mitkä liittyvät kauppapolitiikkaan. Miten me löydämme ympäristöpoliittisesti vastuullisen tuotannon Euroopassa ilman, että samanaikaisesti ähm, altistumme epäreilulle äh, polkumyynnille Euroopan ulkopuolelta. Band Eduard varmaankin ehkä kykenevät yhdessä löytämään tässä jonkin tasapainon. Sitten toinen asia vielä, nimittäin kilpailu. Oikeus Petra meni tässä ihan oikeaan suuntaan nimenomaan. Meillä on tilanne, jossa Euroopan kilpailuoikeus estää sen, että me saisimme eurooppalaisen voittajan, esimerkiksi Outokumpu, suomalainen Outokumpu, joka on Elstarin osa. Ja kuitenkin komissio tuijottaa jatkuvasti sitä, että onko tässä nyt mahdollisuus saada eurooppalainen voittaja, joka saisi markkinahallitsijan aseman, mutta komissio ei katso sitä, että onko tämä yritys maailmanlaajuisessa kilpailussa elinkykyinen. Eli siis me toivim, toimimme kilpailulainsäädännön mukaisesti, mutta teemme elämämme vaikeaksi ja unohdamme täysin, jätämme täysin pois sen, mikä tiettyjen alojen kansainvälinen tilanne on. En minä nyt tässä sano, että öö, tässä olisi tällainen tilanne, mutta jos me haluamme suojella eurooppalaista teollisuutta, niin meidän täytyy myös huomioida tämä kilpailunäkökulma. Eli tietyt alat, äh, jotka ovat rakennekriisissä Euroopassa, millä tavalla ne suhtautuvat ja suuntautuvat kansainväliseen globaaliin kilpailuun. Ja komission olisi tämä tehtävä, jos komissio ei sitä tee, niin sitten meidän täytyy se tehdä. Paljon kiitoksia kollega näistä huomioista. Nyt komission puolesta puheenvuoron saa yksikön puheenjohtaja rouva Maria de las Flores Piaspolido. Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia, että lausuitte koko nimen, koska harvat niin tekevät. Paljon kiitoksia siitä. Haluaisin aloittaa toteamalla, että Euroopan komissio jakaa täysin kaikkien aikaisempien puhujien huolenaiheet perusmetalliteollisuuden tärkeydestä Euroopan taloudelle. Ja me haluamme kiittää edustaja Marttääniä tästä hyvin kattavasta vahvasta mietinnöstä ja varmistamme, että kun sen lopullinen versio on hyväksytty, niin sitä komissio jatkaa sen käsittelyä ja pohdintaa Äh, näiden eri instrumenttien osalta ja myöskin tulevissa keskusteluissa, esimerkiksi päästökauppajärjestelmässä tämä otetaan huomioon komissio, odottaa tulevia keskusteluja päästökauppajärjestelmästä, joten en nyt tässä äh, puhu siitä sen enempää, koska tämä ei ole oikea paikka sille, mutta haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että Euroopan komissiolle äh, nämä raja kysymykset ovat sellaisia asioita, joita komissiossa on jo vuosien ajan pohdittu. Nämä on otettu huomioon myöskin vaikutusten arvioinnissa ja niin edelleen. Komission kanta tällä hetkellä on se, että vaikka voisi olla jokin väline, jonka avulla voitaisiin varmistaa, että ilmastopolitiikan vaikutukset esimerkiksi metalliteollisuuteen saadaan loivennettua, niin komissio vahvistaa, että tällä hetkellä niin kuin nämä uudet maksut, joita tässä uudessa ehdotuksessa on ja pitkällä aikavälillä myöskin näissä sopimuksissa, joita me haluamme saada aikaiseksi Pariisin jälkeen, ovat oikeita toimenpiteitä vaikutusten hillitsemiseksi. Ja lopuksi haluaisin vielä viitata. Täällä joku puhui näistä pitkän aikavälin sopimuksista ja energiakysymyksistä, jotka liittyvät tähän sektoriin. Niin haluaisin muistuttaa kaikkia parlamentin jäseniä, että komissiolla on tällä hetkellä kuulemisprosessi meneillään energiaunionin puitteissa ja myöskin energiamarkkinoiden designin puitteissa neuvottelut päättyvät. Ja täällä myöskin puhutaan pitkän aikavälin sopimuksista – ja tässä me odotamme eurooppalaisten instituutioiden ja sidosryhmien kantoja, joten komissio todellakin pohtii tätä asiaa. Ja kuten tiedätte, komissio tulee myöskin esittämään kiertotalouspakettia, mutta me tarvitsemme, tarvitsemme tietysti tuota alkutuotantoa ja myöskin kierrätystä, jotta me voimme kehittää vihreää taloutta ja teknologiaa, joten kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia oikein paljon. Ja keskustelun päätteeksi puheenvuoron saa vielä esittelijämme, kollega Marttaan, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Niin, keskustelu on hyvin rikasta ja kattaa monia eri asioita. Aivan kuten sanoin tuossa omassa alkupuheenvuorossani, eli yhteisymmärrys on ainakin suurimmasta osasta asioista varsin laajaa meidän täytyy pyrkiä säilyttämään tämä eurooppalainen teollisuuden ala, se on tärkeä asia, ja samaan aikaan kehittää sitä. Komission tavoitteenahan on uudelleen teollistaa Eurooppaa, ja siihen tässä pyritään, ja siihen, että teollistuminen ei ja teollisuus ei rapistu Euroopassa. Totta kai siihen tarvitaan myös harmonisaatiota, ja kiitän Salinia EPPstä näistä huomioista ja työstä, jota hän on tehnyt tarkistusten eteen. On totta, että meidän on päästävä kompromissiin sen suhteen, että pitäisikö näitä epäsuoria kustannuksia nyt tähän ottaa mukaan vai ei, minkälaisia tukia niihin liittyy. Se on hyvin poliittinen aihe ja ennen kaikkea Euroopan tason politiikkaan liittyvä. No sitten sitten nämä rajoilla tapahtuvat sopeuttamistoimet ja että se aiheuttaisi jotain lisää hallinnollista taakkaa ja rajoittaisi kilpailukykyä, niin hyvä puheenjohtaja, haluaisin tähän lyhyen kommentin. Minä työskentelin terästeollisuuden parissa ja Aasiassa nimenomaan vuosikausia ja olen nähnyt näitä asioita läheltä ja haluaisin puoli minuuttia, jotta voin selittää teille, minkälaista tämä terästeollisuus ja tuotanto on. Jotta tuotetaan tonni terästä, niin siihen tarvitaan valtavat määrät raaka-aineita, valtava määrä energiaa ja valmiin tuotteen tuottaminen kuluttaa näitä resursseja jokaisessa tuotannon vaiheessa, niitä on useita. Ja totta kai siihen vaikuttaa sitten se, minkälaista tuotetta ollaan tekemässä, minkä tyyppistä terästä tehdään, minkä laatuista, minkä lujuista. Eli tällaiset asiat pitää ottaa huomioon ja tämän asian selittäminen on valtavan monimutkaista. Ja tässä kun muutaan hallinnollisesta taakasta, niin niin se täytyy ottaa huomioon, että myös tämä teräksen tuotantomenetelmä voi olla hyvin, hyvin monimutkainen. Siihen liittyy monia eri vaiheita ja asiakas toisaalta haluaa tietää, minkälaisia ne vaiheet ovat, missä tämä tuote on tehty, miksi se on tällainen ja tällainen ja niin poispäin. Ja jos siellä on sitten joku pieni lisäaskel, jossa kerrotaan, että tällainen materiaali tuotettiin näin ja näin monella päästötonnilla, niin, niin se on sitten asia erikseen. No tähän tämä, tällainen pieni selitys. No sitten kaikki loput kommentit, niin laitetaanpa nämä päähän eikä näitä. Niin, itsekin tässä jo hämmennyin. Niin, halusin vain sanoa, että tämä, ja tämä ihan tähän lopuksi, että tämä mietintö on tärkeässä osassa siinä, kun pohditaan sitä, mistä löytyy niitä investointeja muun muassa tälle teollisuuden alalle – ja mistä saadaan yrityksiin investointeja, erityisesti Euroopan unionissa. Euroopan unioni joskus sijoittaa kaikenlaisiin tutkimus- ja kehitystoimintaan, mutta ei, ei kuitenkaan ihan oikealla tavalla. Täällä kollega otti, otti jo esiin espanjalaisen teollisuuden alan, rahoitetaan aivan valtavilla määrillä ja se toimii ja kuitenkin tuo teollisuuden ala Espanjassa tuottaa aivan valtavat määrät hiilidioksidipäästöjä ja samaan aikaan sitä tuetaan ihan, ihan valtavilla summilla. Tähän pitäisi totta kai laittaa jonkinlainen hiilidioksidikatto. No totta kai sitten voi miettiä, että voisi varastoida näitä varastoida tätä hiilidioksidia tietyillä alueilla. Se voisi olla eräs ratkaisu, mutta siellä on toinenkin mahdollisuus, eli kuinka voidaan antaa toinen elämä, uusi elämä tälle hiilidioksidille, jota tuotannossa syntyy. No niin, ihan nyt vielä lopuksi. Mitä tämä rajoilla toteutettavat sopeutumistoimet oikein tarkoittaa? Minä järjestin kokouksen, jossa tästä puhuttiin, koska se ei ollut selvää kaikille. Kyse ei ole mistään verosta, joka rajalla mätkäistään tuotteelle. Me kiersimme kymmenessä Euroopan, Euroopan maassa ja tutkimme 25 eri teollisuuden alaa ja siellä oli pari ongelmaa. Eli miten pystytään sitomaan toisiinsa kilpailukyky ja tehokkuus, koska hiilidioksidin hinta tulee nousemaan ja toisekseen sitten energian hinta – mutta ensin, ensinnäkin tämä hiilidioksidin hinta. Miten pystytään takaamaan investoinnit Eurooppaan eikä muualle euroalueen ulkopuolelle? Duisburgista tässä nyt todettiin ja hän, hänkin on todistanut, että ThyssenKrupp on itse aiheuttanut tämän. Ne, ja se ei investoi Duisburgiin eikä Eurooppaan, vaan ihan muualle. Me tarvitsemme teollisuuteen tehokkaita rahoitusinvestointivälineitä – eikä niin, että maksetaan jonkinlaisia julkisia tukia, jotka sitten syövät kilpailukykyä entisestään. Me tarvitsemme tasavertaista, reilua kilpailua eri alueiden välille, Euroopan maiden välille, mutta myös Euroopan maiden ja maailman muiden maiden äh, välille. No sitten nämä pitkät sopimukset tästä vielä. Meillä täytyy olla jonkinlaista näkyvyyttä tähän teollisuuden alaan, jotta voidaan investoida tähän teollisuuteen. Muuten se ei onnistu ja kaikki muu on pelkkää poliittista pölinää, josta itse en yhtään pidä, koska pääideana tässä on nyt antaa toivoa tälle teollisuuden alalle ja avata portit investoinneille Euroopassa. Kiitos puheenjohtaja. see, exciting speech. Tämä oli todella jännittävä puheenvuoro. todella pidätte tästä aiheesta aivan erinomaista. Ja tämän kokouksen päättyminen siis riippui vain teistä, ei kenestäkään muusta. Olisitte voinut puhua vielä toiset 15 minuuttia, olisimme jääneet tänne vielä pidemmäksikin aikaa. Mikrofoni. Any other, do you have any business? Onko muita asioita? Ei, mitä muita asioita. Seuraava kokous 21. syyskuuta, iltapäivällä 22. syyskuuta, aamulla ja iltapäivällä. Paljon kiitoksia. Nähdään parin päivän päästä. That's okay.